Bien, chers collègues. Hyvät kollegat, nyt jatkamme työtämme. Sulattelas Haber, jonka tarkoituksena oli tulla tänne paikan päälle kertomaan meille yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan siviilioperaatioista. Valitettavasti hän on tänään kuitenkin sairaana, kuten teidän puheenjohtajanakin, mutta hän ei edes päässyt tänne paikan päälle, joten siitä syystä hän pahoittelee kovasti tätä ja näin siirrämme tätä kohtaa eteenpäin. Eli käsittelemme nyt Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiaa, Anna Gomesin ää, lausuntoa. Ja koska näistä, koska Anna on täällä paikalla, niin haluaisin kertoa niille seiden jäsenille, joiden kanssa en ollut vielä päässyt asiasta keskustelemaan, niin tästä kaksi viikkoa sitten tehdystä Libyan matkasta. valiokunta meni Tripolin ja Benghaziin kaksi viikkoa sitten. Ja Ana esittelijän, Libya-esittelijän ominaisuudessa ja minä taas Seden puheenjohtajan ominaisuudessa, kuten myöskin kollega Salafranca, joka oli tuon valtuuskunnan johtaja, edustaja Panzeri ja Katsin. Meitä oli viisi Tripolissa ja Bengazissa. Aika tiivis ohjelma. Meillä oli, saimme tavata valtavasti eri tahoja, joiden joukossa myöskin siirtymäkauden hallituksen puheenjohtaja, hallituksen useita jäseniä saimme tavata, kuten myöskin kansalaisyhteiskunnan jäseniä, kansainvälisiä toimijoita, mukaan lukien Jan Martinin, joka on YK-koordinaattori. Eli meillä oli erittäin mielenkiintoisia tapaamisia. Tuon matkan seurauksena tehdystä yhteenvedosta on sitten tehty myös kirje korkealle edustajille. En tiedä, oletteko kaikki sen saaneet, mutta kyllä tämä asiakirja jakoon laitetaan pelkästään turvallisuuteen liittyvät näkökohdat, jotka erityisesti meitä tässä alivaliokunnassa kiinnostavat, niin totean, että Libyan tilanne ei ehkä ole niin hälyttävä kuin miltä se vaikuttaa useissa tiedotusvälineissä, jotka mielellään esittelevät tilannetta aivan kaoottiseksi oikea tilanne ei missään tapauksessa ole mikään ideaali, mutta varmasti Anna, kuten myös muut kollegat, jotka ovat paikan päällä, olemme tottuneita konfliktitilanteisiin, konfliktin tilanteisiin ja joudun kyllä toteamaan, että se mitä nyt Libyassa saatiin nähdä, niin on kyllä erittäin kaukana siitä, mitä aikoinaan Bosniassa, Kosovossa, Afganistanissa nähtiin ja muilla konfliktivyöhykkeillä esimerkiksi Afrikassa. Niin, kaos ei todellakaan ole sitä, mitä joukkotiedotusvälineissä on kuvailtu. Libyan tilanne luonnollisestikaan ei ole mikään yksinkertainen sellainen. Ei se mikään harmoninen tilanne ole. Ja suuria turvallisuuspuutteita on. Esimerkiksi eh, sotilaisen joukkoja on paljon eh, kentällä – mutta konflikteja juurikaan ole, koska vyöhykkeet on ikään kuin ja tehtävät on jaettu, mutta se on antanut vain tietyissä pienissä kohdin aihetta avoimiin konflikteihin. Tämä on kuitenkin huolenaihe ja meidän täytyy sitten integroida uudelleen ja riisua aseista kaikki nämä. Täytyy saada aikaiseksi armeija, poliisivoimat ja niin edelleen. Siihen menee paljon aikaa, mutta joka tapauksessa tämä työ on käynnissä. Ja lukunottamatta joitakin erittäin harvinaisia poikkeuksia, niin mitään yleisiä konflikteja ei ole. Turvallisuuspuolella omalta puoleltamme suosittelimme sitä, että Euroopan unioni voisi tarjota asiantuntija-apua, mutta Libyalla ei ole rahaa. siellä on valtavasti ollut kriisejä aiempien kausien aikana. Ja Libya ei myöskään pyydä, rahaa, eikä avustusta, ei teknistä avustusta, ei asiantuntemusta, ei siirtymäkauden apua. Sinne tietysti halutaan tietotaitoa, varsinkin uudelleen integroinnin saralla – armeija, poliisi, kaikki asiat ovat vielä aivan puolitiessään ja hallinnollinen tietotaito on myöskin puutteellista. Luonnollisestikin Euroopan unioni voisi tässä suhteessa tarjota asiantuntemustaan. Euroopan unioni on myös mukana rajahallinnossa. Tehän tiedätte, että siellä on aivan valtavat maarajat, yli 6000 kilometriä maarajaa siellä on valtavat maahanmuuttopaineet ja tuo rajavalvonta on ensisijaisesti ollut Euroopan unionin tehtävänä myös äh, vuonna 2011 Pariisin konferenssin jälkeen YK alaisuudessa Euroopan unioni vastaa siis asiantuntemuksista ja arvioinnista siitä, mitä tällä lailla tehdään. Prosessit ovat aika raskaita ja libyalaisen vastapuolen puolella on tiettyä epämääräisyyttä. Joka tapauksessa tämä kaikki työ käynnistyy aika hitaasti. Kahden kuukauden ajan tällaista arviointityötä nyt tehdään ja toivottavasti sitten myöhemmin voimme yhdessä ulkoisen hallinnon kanssa täällä alivaliokunnassa hieman arvioida sitten tuon työn tuloksia. No niin, tämä on oikeastaan se, minkä halusin kertoa teille näitä vaikutelmia. Ne ovat vaikutelmia. Me olimme viisi päivää paikan päällä, neljä puoli itse asiassa. Mutta ohjelma oli erittäin tiivis, mielenkiintoinen. Vastapuoli oli, oli paljon paikalla. Anna varmasti on samaa mieltä. Me saimme nähdä, että kyseessä ovat hyvin pä- pätevät selväjärkiset henkilöt, jotka eivät esitä mitään kohtuuttomia vaatimuksia meidän suhteemme, mutta jotka haluaisivat, että Euroopan maat ko- toimisivat niin, että kaikki toiminta on hyvin koordinointia, että saadaan aikaiseksi hyviä tuloksia libyalaisten kannalta, sillä se, että toimitaan Euroopan unionin kollektiivisen logiikan ulkopuolella ja kehitellään yksi, yksittäisiä toimia, joiden koherentius on varmasti vielä aivan puutteellista, niin ei ole sinänsä toivottavaa myöskään libyalaisille. Ja näin ollen olemme vedonneet siihen, että meillä olisi kansainvälisen yhteisön ja varsinkin Euroopan unionin puolesta koordinoituja toimia. Edustaja Salafranca allekirjoitti tämän korkealla edustajan esitetyn kirjeen meidän valtuuskuntamme puolesta ja jos nytkin keskitytään periaatteessa Syyrian ja aivan perustellusti, niin Libyan kehitys, kun tarkastaa sitä, mitä on tehty vuoden aikana, niin se ansaitsee kyllä edelleen meidän tukemme. On tärkeää, että kiinnitämme erityistä huomiota kehityksen tuossa maassa. Niin, Anna, kiitoksia siitä, että olet esitellä meille tämän lausuntosi. Niin, te haluatte Liviostako vielä? Um, thank you. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Varsin mielenkiintoinen tämä raportti Libyasta. Kirje, jonka lähetitte, jaettiinko se myös valiokunnassa, jos ei, niin olisiko se vielä mahdollista? Tämä on varsin tärkeä aihe. Voisi olla hyvä ehkä ottaa se esitys listallekin ja käydä keskustelua aiheesta. Nyt kun teillä on matkan jälkeisiä kokemuksiakin. Ja erityisen mielenkiintoista olisi tutustua tähän kirjeeseen, jonka olette lähettäneet Astonille. Rapport est en cours de finalisation, donc nous l'avons... Niin, tätä kertomusta ollaan nyt viemässä loppuun. Meillä vielä mitään muodollista, valmista, virallista kertomusta ei ole. Kirja on aivan äskettäin tehty. En tiedä, että onko se vielä jaettu. Saattaa olla tietysti, että Avetin puheenjohtajistossa sitä on katsottu. Mutta ehdottomasti välitän sen eteenpäin. No sitten tämän päivän esityksestä. Tietysti Libyo-kysymystä olisi voitu käsitellä silloin, kun meillä oli tarkoitus pitää tämä äh, Haberin kanssa käyty keskustelu sen sijaan, mutta joka tapauksessa hyvin nopeasti voin todeta, että meillä on Libya-keskustelu, aiomme käydä kes... meillä oli keskustelu Kopsin puheenjohtajan kanssa pari tuntia sitten ja uskoakseni myös tässä koska prosessi on käynnissä, niin se, että jos halutaan tietää, mitä Euroopan unioni aikoo tarjota, varsinkin turvallisuuspuolella, niin uskoisin, että parin viikon kuluttua me voimme viedä vähän paremman keskustelun tästä asiasta. Anna, halusitko sinä käyttää tähän? Niin, mä olin ymmärtänyt, että Afetissa tällä viikolla huomenna ilmeisesti käytäisiin keskustelu Ja täydentäisin vielä sitä, mitä puheenjohtaja sanoi. Ehkä olisi parempi nyt puhua englantia. Niin, minun teki sun vaikutuksen tiedotusvälineen, tiedotusvälineiden kertomukset näinä päivinä. Siellä 17. helmikuuta vietettiin vallankumouksen vuosipäivää, kun olimme siellä paikalla. Ihmiset todellakin pelkäsivät, että siellä voisi tapahtua kaikenlaista edustaan siksi, että Nigeristä käsiin yksi Gaddafin pojista eh, uhkaili, vaan myös siksi, että ihmiset kokevat, että nykytilanne on aika lailla ailahteleva. Ihmiset yhdessä olivat valmiita pääsemään eroon tästä diktatuurista, mutta toistaiseksi ei ole kuitenkaan saatu aikaiseksi eh, edistyksiä hallinnossa. Ja osa johtuu myös tästä turvallisuustilanteesta. Ja Euroopan tiedotusvälineet korostivat sitä, että siellä on näitä sotilaisia joukkoja ja niiltä pitäisi aseet viedä pois. Mutta kaikkien pitäisi kuitenkin ymmärtää, että nämä, sote, nämä aseistetut joukot ovat ainoita jotka siellä tällä hetkellä toimivat nyt ja tulevaisuudessa. Armeija ei ole, puolustusvoimia ei ole, toimivaa armeijaa eikä myöskään poliisia ja siksi nämä tällaiset joukot ovat ainoa mahdollinen eh, tapa pitää yllä järjestystä. Eli kuten puheenjohtaja sanoi, niin libyalaiset, kaiken tason libyalaiset pyysivät, että antaisimme heille apua halutaan lisätä kapasiteettia. Tämä liittyy erityisesti tähän DDR-ponnistukseen näille milliselle sotilaille asetetulle joukkojen jäsenille ei makseta, ei siksi, että ole rahaa, vaan siksi, että ei ole minkälaista hallinnollista kapasiteettia edes rekisteröidä näitä ihmisiä ja sitten maksaa heille palkkaa. Eli jopa tällaisiin näin perusasioihin pyydetään apua meiltä. Siellä tilanne on aika erilainen kuin muualla. Eli viesti sieltä meille on hyvin tärkeä, tärkeä että me, meidän tukemme todellakin tarvitaan. Se on hyvin oleellista. Eli tämä kirjemme Lady Ashtonille sieltä käy ilmi, että me haluamme todellakin pyytää, että Lady Ashton ja muut todellakin ryhtyisivät toimiin nopeasti ja tehokkaasti, ei ainoastaan puheiden tasolla. All the preparations, but it shouldn't, I mean we... Paljon valmistelutoimia on tehty, mutta ja niin kuin puheenjohtaja toisaalta sanoi, onhan sekin totta, että libyalaiset ovat nyt sellaisessa tilanteessa, että nykyhallitus ei tiedä, kuinka pitkälle se voi tehdä päätöksiä kesäkuussa on jonkunlainen prosessi tulossa, se ei tule olemaan täyden, mutta tämä on nyt ainoa toimintatapa. Jonkunlainen hallitus tarvitaan, jotta jonkunlainen legitimiys saadaan jo vain päätöksiä, mutta ei saada odottamaan, vaan heitä on autettava nyt saman tien. Ja tätä varten tarvitaan kaikenlaisia toimenpiteitä. Jos ajatellaan esimerkiksi jatkuvaa läsnäoloa siellä, ei ainoastaan näitä lyhytaikaisia missioita, jotka tulevat lähti sitten taas pois, pitää saada aikaan henkilökohtaisia suhteita ja sitten näitä paremmin jäseniltyjä eh, missioita, jotka auttavat asennon riisunnassa. Ja sitten meillä on tietysti nämä rajaturvallisuushaasteet. Nyt pitää tehdä selväksi, että kyseessä on meidän turvallisuutemme, ei ainoastaan Libyan turvallisuus, vaan meidän turvallisuutemme sillä. Siellähän on vielä Gaddafin aikaisia ongelmia selvittämättä, mutta sitten lähialueilla on myös ongelmia esimerkiksi Maghrebin al qaidan hyvin aktiivinen ja se käyttää hyväksi sitä, että rajanvalvontaa tuskin on, rajan ylipääsee helposti. Ja sitten eh, ihmisillä on myös näitä tällaisia mm, huolia, mutta näihin palataan ehkä myöhemmin. Niin, no, jos käsittelemme ennen kuin Annan kanssa käsittelemme tätä Euroopan sisäisen turvallisuuden strategiaa, kyseessä on lausunto, niin juuri ennen sitä tämä menettelytapaan liittyvä kysymys. 42 tarkistusta on esitetty. Ja äänestämme Afetissa tästä tekstistä torstai-aamuna. Anna, ole hyvä. Ja myös puheenvuoro. You see, I, I have drafted you. Niin olen laatinut tämän lausunnon ja jotkut tarkistuksista ovat omiani, oman esitykseeni. Ja tämä johtui siitä, että aikataulu oli varsin tiukka, ihan muutama päivä vain laatia tämä alkuperäinen versio. Ja sitten kun Minulla oli vähän enemmän aikaa ja ehdin käydä huolella läpi tekstiä, niin eh, mietin, eh, miten toimia käytännönläheisesti ja katsoisin, että lisäarvona eh, meidän näkemyksistämme avettiin nähden on se, että tällainen kapea tarkastelutapa sen turvallisuusstrategiaan nähden laajennettaisiin hieman, se liikkeelle kaikessa siitä, mitä tiedossamme on, ja huomioitaisiin seikat, jotka on pyritty esiin nostamaan, kun on puhuttu EUn ulkoista turvallisuusstrategiasta. Ensinnäkin monet uhat ovat kuitenkin samoja, eikä uhkia voi eh, hoitaa pelkästään välinein, jotka liittyvät pelkästään esimerkiksi sisäasioihin tai ulkoisiin asioihin, koska ne ovat luonteeltaan rajat ylittäviä ja globaaleja. Asiat on hoidettava sellaisin välin, jotka kuuluvat ulkopolitiikkaamme. Ja niinpä ajattelin, että olisimme mahdollisimman rakentavia, eh, kun mietitään sitä, miten näitä välineitä voidaan hyödyntää. kun nyt ulkosuhdehallinto on olemassa, niin siitä kannattaa liikkeelle lähteä. Ja tämä vaatii ilman muuta parempaa koordinaatiota eh, ulkosuhdehallinnon ja toisaalta sitten eh, sisäasioista vastaavien tahojen välillä ja tahojen välillä, jotka yleensä näitä sisäisen turvallisuuden uhkaan liittyviä kysymyksiä tarkastelevat. En mene kuitenkaan yksityiskohtiin tässä vaiheessa. Eh, toteaisin vain, että olen tässä eh, toiminut niin kuin yleensäkin toimin tällaisia asiakirjoja laadittaessa. Eli eh, haluan nostaa esiin sen huomion, että missä tahansa strategiasta puhuttaessa, jolla on sisäisiä ja ulkoisia ulottuvuuksia, niin tällöin on lähdettävä liikkeelle eh, ihmisten turvallisuuteen liittyvistä näkökohdista. Tämä ilman muuta vastaa meidän omia tavoitteitamme myöskin. Demokratia, ihmisarvoja tulee eteenpäin viedä ja tukea. Ja nämä seikat voidaan huomioida sisäisesti ja ulkoisesti yhtä lailla. Ja toteaisin vielä, kuinka tärkeitä nämä UTP-missiot ovat, vaikka ne ovatkin ulkosuhdepolitiikan välineitä, mutta niilläkin saattaa olla vaikutuksensa, kun ymmärretään ja tarkastellaan niitä uhkia, joita sisäisesti kohdistuu EU-hun, esimerkiksi terrorismi tässä voidaan mainita. Voidaan ajatella esimerkiksi tiettyjä suhteita esimerkiksi naapurusalueet ja valokuvauksia, joita nyt on ollut, ja mitä on tapahtunut esimerkiksi Egyptissä, ja tässä muitakin maita voisi mainita. Ei kannata jättää huomiotta välinettä, joka olemassa on ulkosuhteita varten, mutta jolla saattaisi olla vaikutusta myös silloin, kun tarkastellaan huolenaiheita sisäisen turvallisuuden osalta. Ja sitten yksi seikka, jossa puutteita on ilmennyt ja parempaa koordinaatiota tarvittaisiin, liittyy siihen, mitä tapahtuu erityisen koordinaation suhteen terrorismista puhuttaessa. Ja tässä sitten asioista vastaava korkea edustaja, hänen vastuualueensa. Haluaisin eh, vahvan suosituksen tähän suuntaan esittää. Tämä seikka on eh, jäänyt vähän liian vähälle huomiolle sisäisestä turvallisuudesta puhuttaessa. Ja tämä on tärkeä asia Kuhutan puhutaan ulkosuhteista EU-ssa. Kiitos. Haluatko kollegat käyttää vielä puheenvuoroja? Für die Darlegung. Kiitokset. EPP pitkälti voi yhtyä tähän näkemykseen. Meillä on muutama huomio kuitenkin. Ja edustan tässä kollega Jannakoa, joka on varjoesittelijämme. Hän ei tänään päässyt paikalle, vaan on kotona, niin kuin monet kreikkalaiset kollegat. Ja hänellä on hyvät syyt tälle. No niin, kommentoisin hieman tarkistusta 35. Terrorismin äh, vastainen koordinaattori. Tässä asiassa katsoisimme, että vielä tässä vaiheessa ei kannattaisi tällaista siirtoa suositella. Neljä työryhmää ovat jääneet monen alaisuuteen ja ne ovat aiheelta varsin juridisia. Ensinnäkin eh, nämä ulkoiset eh, seikat näissä terrorismin toimissa. Kuitenkin ulkosuhdehallinnossa sinällään eh, varsin vähän on henkilöstöä näitä terrorismikysymyksiä tarkastelemassa, eli e, asiatila on vähän heikko. Ja jos siirrettäisiin tässä johtorooli e, ulkosuhdehallinnolle, ei meidän mielestämme olisi hyvä ajatus ei siellä välttämättä vielä ole resursseja tässä vaiheessa, mutta myöhemmässä vaiheessa, kun tilanne paranee, voidaan ajatella näiden juridistenkin aspektien siirtämistä sinne. Ehkä tässä e, tarkistuksessa voitaisiin sanoa korkean edustajan, on huomioitava eh, asiantuntemus ja kokemus, jota eh, terrorismin vastaisella yksiköllä on. Tämän tyyppistä sanamuoto ehdottaisimme, jotta nykytilanne huomioitaisiin eh, realistisesti. Eli nykymuodossaan emme tue tätä tarkistusehdotusta. Mistä periaatteellisesta asiasta tässä ei ole kyse, vaan ihan seikoista. Sitten kompromissi numero neljä. Mielestäni on hieman valiteltavaa, että kompromissiehdotuksesta puuttuu eräs sanamuoto sisältäen missiot ja operaatiot yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa. Tätä sanamuotoa ei enää löydy kompromissista ja se on syynä sille, miksi vastustamme kompromissia. Neljä. Tässä nyt kommentit, jotka halusin esittää. Kiitos. Merci, euh, Monsieur Yáñez. Kiitos ja sitten Yáñez. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että olen oikein tyytyväinen siinä, että voin olla täällä tänään paikalla, sillä minä pidän kovasti siitä, että voin olla alivaliokunnan kokouksessa täysin jäsenä paikalla, mutta minulla ei koskaan aikaa tulla tänne, sillä nämä ovat aina päällekkäin jonkun muun kokouksen kanssa, vaikka minä pitäisin näistä kokousta enemmän, mutta ryhmä haluaa, että menee niihin toisiin. No mutta ensiksi onnittelisin Anna Gomesia, koska olen jo vuosien ajan seurannut sitä, miten hän aloitti tämän työn tekemisen. Hän on aloittanut tällaisen sisäisen ja ulkoisen turvallisuusajatuksen rakentamiseen. Minä muistan, että viime kaudella hän esitti omalaatuista mietintöä, joka koski terrorismin torjunnan, kansallisen terrorismin torjunnan ulkoista ulottuvuutta ja tuolloin minun tehtäväkseni tuli laatia sitten lopulta tämä mietintö, mutta hänen ehdotonsa ja tämä on sitten siihen liittyvä asia. Minä en lähde puhumaan kovinkaan paljon nyt tästä sisällöstä ja näistä kompromissiehdotuksista, jotka Anakomis on tehnyt, sillä periaatteessa olen sitä samaa mieltä, mutta halusin kuitenkin mainita erään seikan. Espanjassa on ollut huolestuneisuutta ja tekin olette varmasti siitä kuulleet. Tämä liittyy tuomari Garthonia vastaan käydyistä oikeudenkäynneistä ja yhdessä niistä hänet tuomittiin. Tämä koski korruptiota, kyseessä oli niin kutsuttu Kyrtel-tapaus ja nä, tuossa tapauksessa Garfon tuomarina antoi luvan kuunnella, sala kuunnella näitä eh, asianajajia, jotka olivat yhteydessä petoksen syyllistyneisiin. Ja hän teki tämän, sillä hän halusi tehdä selväksi sen, että he eivät puolustaneet näitä henkilöitä, vaan he todellakin olivat mukana tässä korruptiossa ja pyrkivät piilottamaan todistusaineistoa, mutta tuomari oli kuitenkin sitä mieltä, että tällaisia, tällaista salakuntelua ei voi harjoittaa ja sen takia hänet tuomittiin. Tässä nyt en halua lähteä Tomri Garfania puolustamaan, hän pystyy puolustamaan itse itseään, mutta tämän pohjalta on nyt suuria huolia, sillä nyt kukaan asianajaja ei pysty missään edes lainsäädännössä tapauksissa – salimaan salakuuntelua, koska sitten eh, kansatuomarit voivat kieltää häneltä työn teon ja näin tapahtui nyt Karfonen tapauksessa. Ja hän sai tämän tuomion, mutta ei kuitenkaan korruptioverkosto Kyrttelin jäsenet. Sehän on kuitenkin suurin verkosto, mitä siellä on ollut. Kukaan ei saanut tuomiota, ketään ei itse asiassa edes syytetty loppujen lopuksi. Eli me haluaisimme mainita tämän siksi, että jos muissa Euroopan maissa tapahtuu samanlaista, niin tämä aiheuttaa kyllä sitten suuria ongelmia, kun pyritään pitämään yllä tasapaino sen välillä, että pyritään torjumaan järjestäytyntä rikollisuutta ja toisaalta varmistamaan oikeus puolustaa itseään. Kiitoksia. Thank you very much. You know, I think... Uh... Niin, kiitos. Minun mielestäni nämä teidän omat tarkistuksenne ovat ehdottomasti parantaneet tätä mietintöä paljon. Haluaisin korostaa kahta asiaa. Tässä on kaksi tarkistusta meiltä, jotka esitimme. Yksi koskee noita koordinaatiomekanismeja ulkosuhdehallinnon ja oikeus- sisäasioiden alueella toimivien virastojen välillä. Te kirjoititte, että vahvistetaan niitä, mutta... Ja tietysti me, meidän mielestä on hyvä, että näin jo sanotaan, mutta... Mutta minusta minulla ei ole selkeä kuva siitä, onko tämä nyt oikea tapa sanoa, että välittömästi sanotaan, että haluamme niitä vahvistaa. Olen myös tähän EU-tilannekeskuksen suhteen hieman skeptisempi ja totesin, että meidän tulisi ehkä pohtia se mahdollista roolia. Saattaa olla, että vielä liian varhaista sitä tarkastella. Sitä nyt ollaan uudelleen järjestelemässä. Eli ehkä hieman varovaisempi lähestymistapa toimielimen, toimielimen kehityksessä. Haluaisin ehkä, että olisimme siis varovaisempia. Ja sitten tässä on yksi, joka koskee itse tätä sisältöä tärkeämpi. Se kappale, jos alkuperäisessä sanotaan, että kehottaa varapuheenjohtajaa tai korkeaedustajaa varmistautumaan siitä, että sisäiset turvallisuusuhat, mukaan lukien ne, joita neuvostossa niin poispäin on tarkasteltu meidän mielestämme, tai minulle saksalaisen tämä on ihan mahdotonta meidän perustuslaimme nojalla. On erittäin vaikea käyttää sotilaista puolta sisäisiin uhkaan. Ei meillä armeijalla missään suhteessa sisäiseen turvallisuuteen. Eli ainakin Saksan perustuslaillisesta näkökulmasta katsoen tämä on erittäin vaikea. Tiedän, että tilanne on eri eri jäsenvaltioissa. Mutta meidän Saksan historiamme kyllä nyt on sen kaltainen, että meillä on tässä pieni ongelma. Haluaisin siis, että tämä muotoiltaisiin uudelleen. Ja tähän olette nämä meidän tarkistuksemme nähneet ja muut kaikki kompromissiehdotukset ovat aivan hyviä. Halusin vain näitä kahta korostaa. Onko muilla kollegoilla kommentoitavaa eri tarkistuksiin? Anna. To thank, uh... Niin haluaisin kiittää kollegoita näistä kommenteista ja puheenvuoroista. Olen työstänyt jo kompromisseja myöskin teillä varmaan ne onkin jo. Ja näissä on huomioitu kollegoiden esittämiä tarkistuksia. Nyt sitten näistä kommenteista pyrin kyllä Kallerin ja hänen ryhmänsä kollegoiden kanssa löytämään kompromissin, mitä tulee Kotelina siihen, että ulkosuhdehallinnon suuntaan mentäisiin. No, kyseessä on työryhmä, joka käsittelee kyllä terrorismin vastaisten toimien ulkoisia ulottuvuuksia. Ja näin ollen katsoisin, että on loogista, jos ulkosuhdehallinto vastaisi näistä kysymyksistä. No, voidaan tietysti katsoa, mikä olisi sopivampi sanamuoto vastaamaan myös teidän toiveitanne paremmin. Ja samalla sitten kuitenkin mahdollistettaisiin tällainen oikeanlainen kehitys. YCPP, sen toisen artiklaan. Se taidettiin tässä mainitakin Äh, Brentanin puheenvuorossa. Mutta kyllä se tekstistä löytyy, vaikka en nyt tähän hätään muista mistä kohtaa tämä äh, YTPP-viittaus. Ja vielä Brentanin puheenvuorosta TPP ei välttämättä tarkoita sotilaallisia missioita. Myöskin siviilimissiot voivat tulla kyseeseen. Jos tässä esimerkiksi EULEX eh, Kosovon missiosta puhutaan, niin sekin on siviilimissio luonteeltaan. Eli nämä Franciskan eh, huolenaiheet eh, eivät näin ollen oikein päde. Voidaan esimerkiksi ajatella tilannetta, jossa järjestäytynyt rikollisuus tai terrorismi Mm, on kuvassa mukana silloin, kun ajatellaan EU-Lex Kosovo-missiota ja kyseessä on olennainen asia myös EU-kannalta. Ja on erittäin tärkeää, että asia käydään läpi myöskin ulkoisen politiikan kautta. Ja eu EU-Lex niin siellä kyllä saattaisi olla merkitystä tämän tyyppisten uhkien selvittämisessä ja näillä saattaa olla vaikutusta myöskin sisäiseen EUn turvallisuuteen. Tämä on varsin hyvä esimerkki asiasta. Eli TPP eh, saattaa sisältää sotilaista myös siviiliulottuvuuksia. Jos ajatellaan esimerkiksi siviilis- ja sotilaallista missiota Libyaan eh, tulevaisuudessa, ei tämä mahdotonta eh, ole todellisuudessakaan. On tällaisia ehdotuksia jo tehtykin ja käsiteltäisiin esimerkiksi kysymyksiä liittyen eh, armeijaan, jota maassa nykyisellään ei ole ja ehkä muita vastaavia aspekteja. Osa liittyisi vaikka siviilikysymyksiin, esimerkiksi rajapoliisikoulutukseen ja niin edelleen. Ja jos tällaisen mission aika huomattaisiin, että on olemassa uhka eh, Libyalle, joka vaikuttaisi myös EU-hun päin esimerkiksi maahanmuuton kautta. Jätämmekö tämän ilman huomiota siksi, että tieto saadaan sotilaallisen operaation kautta? Ei suinkaan. Meillä on olemassa nämä välineet ja niitä tulee voida hyödyntää. Ei niiden käyttämistä saa pelätä, vaikka tietysti käytön tulee olla oikeanlaista ja perusteltua. Ja juuri tämän vuoksi halusin mukaan viittauksen ihmisten turvallisuuteen ja näihin perusperiaatteisiin. E, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeuksien kunnioitus ja niin edelleen. Ja myöskin kansalaista puhuttaessa tämä sama pätee. Jotkut ryhmät eivät ehkä tästä ole samalla linjoilla, mutta e, on muistettava itse <clears throat> tulen maasta, jossa eh, poliisi toimi varsin eh, vahvasti, eivätkä kaikki sitä hyvänä pitäneet. Meillä on tällaisia perinteitä, mutta ei niin siitä nyt tässä ole kyse. Tilannekeskus on tässä tärkeässä roolissa, kun puhutaan näistä kysymyksistä. Se on tällainen analyyttinen keskus ikään kuin. Emme voi ilman sitä toimia. Ja miksi sitten sitä ei haluta tässä yhteydessä huomioida kun puhutaan välineistä, joilla voidaan puuttua sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin. On outoa, jos emme halua hyödyntää olemassa olevaa välinettä ja välinettä, jota voitaisiin hyödyntää joka on strategisestikin tarkastellen tärkeä väline. Eli en voi oikein yhtyä epäilyksiin, joita täällä on esitetty tähän liittyen. Ja olisi pidettävä huoli siitä, että asiat hoidetaan ilman muuta sääntöjen mukaan. Ja tässä parlamentin valvova rooli on huomattava ja merkittävä, ja se halutaan myöskin esiin nostaa tässä esityksessä. plus euh, Francisca. Euh, niin tuosta kohdasta, joka Francisca otti esille. In German. Ja, okay. <laughs> Weil äh, ganz ehrlich gesagt, bei diesem Thema ist es äh, vielleicht einfacher auch. Niin, sisäisen turvallisuuden kysymys äh, ja sitten äh, armeijan ovat hyvin herkkiä kysymyksiä Saksalle. Eli e, sisäinen turvallisuus ja siviilioperaatiot ei ole ongelmallinen asia meille, mutta sitten kun puhutaan sisäisestä turvallisuudesta ja e, sotilasoperaatioista, niin on oltava riittävän selkeä tekstissä käytettyjen sanamuotojen osalta. Esimerkiksi jos haluttaisiin sanoa, että e, YTP-missiot ja muu sitten jättäisi tästä pois, niin tällainen sanamuoto meille kävisi tässä on historiallisesti ja kulttuurisesti tarkastellen erilaisia lähestymistapoja, sen tiedän ja ymmärrän. Mutta siis nämä siviilioperaatiot, ne eivät meille ole ongelma. Tai jos jollain muulla tavalla täsmennetään se, mitä halutaan tällä esiin tuoda. Eli sisältöä täsmennettäisiin jollain tavalla, ei pelkästään sanottaisi sisäisen turvallisuuden uhat, YTPP, vaan täsmennettäisiin hieman sanamuotoa, niin kuin Anna äsken teki esimerkiksi mainitsemalla järjestäytynyt rikollisuus. Jos näin tehtäisiin, niin meidän saattaisi olla helpompi vielä esitys. Vielen Dank. Äh, für uns kann jetzt die Kollegin... niin kyllä eh, vihreässäkin tästä asiasta keskustellaan, ei pelkästään Saksassa. Pitkälti olen Anna Gomesin kanssa samoilla linjoilla historiallisista huonoista kokemuksista johtuen tilanne on sellainen, että tähän päivään saakka on haluttu tehdä selvä ero tiettyjen toimien ja palvelujen välillä, mutta tämäkin keskustelu jatkuu ja ehkä kannattaa alkaa suhtautua asioihin hieman käytännön läheisemmin. Ja on ymmärrettävä myöskin se, että Kyseessä on kuitenkin ihan normaali demokratia, jossa eri yksiköiden ei tule sulkea toisiaan pois, jos tällä varsinkin sitten toiminta jotenkin häiriintyy tai kärsii. Eli tällainen spesifinen kansallinen keskustelu, jota käydään historiallisista syistä, on asia, jota ehkä ei kannata nyt täällä näin vahvasti esiin nostaa, kun yhtä sanamuotoehdotusta tässä tarkastellaan. Ja äh, siksi sanoisin, että ainakin itse voin tukea Anna Kuulisin ehdottamaa sanamuotoa. Verdict. Niin, kiitoksia. No tuomio tulee torstai-aamuna. ja ensimmäinen kolmatta. Niin, tässä oikeastaan kaikki tältä päivältä. Ja vielä kerran pahoittelemme sitä, että suunnitteessa haveri ei päässyt paikalle keskustelemaan näistä kysymyksistä. Kiitos.